vaihe, jossa Daytonin aikakausi päättyy ja siirrytään Euroopan unionin aikakauteen. Kiitoksia. Thank you, uh, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Yksi päätöslauselma esitys on tehty tästä aiheesta. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja päätöslauselmasta äänestetään huomenna puolilta päivin. sitoutumattomilta jäseniltä olemme kuulleet, että Pela Kovasta tulee ITRE-valiokunnan jäsen ja Arabian niemimaan alueen valtuuskunnan jäsen. Jos vastalauseita ei esitetä tämän istunnon päättymiseen mennessä, niin silloin nimitys vahvistetaan. Ja nyt tämä osa täysistunnosta päättyy ja jatkamme kello yhdeksän tänä iltana.